sen takia minä kunnioitan niitä edustajia, jotka tätä päätöslausumaa ovat ehdottaneet ja teen kaiken parhaani sen täytäntöön panemiseksi. Kiitos korkea edustaja. Me lopetamme nyt tämän keskustelun ja seuraavana asiana on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma, joka koskee rypäliammuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaan tulla ensimmäinen elokuuta 2010 ja EUn roolia tässä asiassa. Rovasta, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam President. Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet, olen kiitollinen siitä, että meillä on tilaisuus keskustella rypäleammuksista. ammuksista Minusta tämä on tärkeä hetki tehdä näin. Tämä on alle kuukausi siitä, kun tätä asiaa koskeva päätös, yleissopimus on, tulee voimaan. Ja tämmöinen alun perin Norjan aloite, jolla estettäisiin tänne rypäleammusten käyttö, varastointi, valmistaminen ja tuotanto. Sama, sama koski henkilömiinoja, niin kuin te tiedätte, tämä on vakava uhka siviili ihmisille joka aiheuttaa valtavaa tuhoa ja henkoa. Erityisesti se voi koskea lapsia. Ja äh, rypäleammusten luonne rikkoo humanitaarisia periaatteita. Ne vapauttavat tytärammuksia laajalle alueelle ja kammottavia vaikutuksiin, mutta se jättävät myös paljon räjähtämättömiä supeleannoksia, jotka voivat räjähtää milloin tahansa, jopa vuosikymmeniä tämän pudottamisen jälkeen. Tästä syystä Euroopan unioni on sitoutunut tekemään kaikki mahdollinen, jotta päästäisiin täydelliseen rypäleammusten näiden kuolettavien laitteiden täydelliseen kieltoon. Tässä tehtiin sopu joulukuussa 2008 puolitoista vuotta 106 sen jälkeen, kun 30 ja 36 maata on ratifioinut tämän sopimuksen. Ja, ja tätä, tätä kehitystä joudutti tietenkin henkilömiinojen, henkilömiinoja koskevan yleissopimuksen voimaantulo. Ja tällä tarkoitus on eliminoida näiden rypäleammusten valmistus, käyttö ja levittäminen. Euroopan unioni on sitoutunut puuttumaan rypäleammusten vaikutukseen siviiliväestöön kaikin mahdollisin keinoin, vaikkakaan kaikki EUn jäsenvaltiot eivät ole osa tätä yleissopimusta. Kuitenkin on yleinen käsitys siitä, että EU voi ja EUn täytyy olla aktiivinen tässä asiassa. Ja niin kuin parlamentti tietää, EU edelleenkin tukee laajempia neuvotteluja lisäpöytäkirjasta, joka koskisi rypäleammuksia YK yleissopimuksessa joka tarkoittaisi myös tavanomaisia asioita. Tavoitteena on saada kansainvälisiä normeja, joilla kiellettäisiin tällaiset aseet ja joilla voitaisiin kattaa useita maita. Me voimme olla hyvin selväsanaisia. Yleissopimus tiettyjen tavanomaisten aseiden käytössä on YK on yleissopimus, siksi eh, se onkin moni, moni, monenkeskeinen väline. Eh, sen säädökset ja sen lisäpöytäkirjat osaltaan vähentävät kärsivystä siviiliväestön keskuudessa konfliktitilanteissa. Siksi onkin hyvin tärkeää, että EU e tukee tätä yleissopimusta ja sen, lisä, sen pöytäkirjaa. Ja tämä on tismallaan se, mitä me olemme tehneet vuonna 2007 tietyillä y- y- y- yhteisillä EUn toimilla, joilla on pyritty käyttämään ja täytäntöönpanemaan tätä yleissopimusta neuvotteluissa lisäpöytäkirjasta, joka koskee rypäleammuksia, EU e pyrkii kieltämään eikä pelkästään rajoittamaan tämän aseiden käyttöä ja varastointia. Minä ymmärrän, että tämän pöytäkirjan soveltamisala ei voi nyt olla niin laaja kuin yleissopimuksen soveltamisala, mutta jos me olemme päässeet pöytäkirjaan YK kontekstissa, Eh, laajalla osallistumisella ja aivan erityisesti, että kun sellaiset maat ovat mukana, jotka valmistavat ja varastavat näitä aseita, silloin me olemme lähellä päästä tavoitteeseemme. Ja seuraavat vaiheet tässä Syrpäläammos yleissopimuksessa on se, että eh, olen iloinen, että valmistelut ovat alkaneet seuraavaa tapaamista varten, joka järjestetään vuonna 2010 myöhemmin Äh, San Diegon konferenssi kesäkuussa osoitti, että on laajaa sitoutumista monissakin valtioissa äh, ainakin ja kansalaisyhteiskunnassa niin ikään. Monet EU-jäsenvaltiot ovat olleet hyvin aktiivisia äh, puheenjohtajan ystävinä tässä keskustelussa. Ja kun on kysymys konkreettisesta avusta kolmansille maille, olen halunnut painottaa sitä, että EU on ollut hyvin aktiivinen me avustamme kolmansia maista, jotta ne pääsevät e- eroon rypäleammusvarastoistaan. Me autamme niitä puhdistamaan alueita. Me annamme apua myös uhreille näissä Afganistanissa, Laosissa, Kambodjassa, Libanonissa ja Sudanissa ja muissa sen kaltaisissa maissa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana EU on panostanut yli 300 miljoonaa euroa tähän työhön henkilömiinojen poistamiseksi ja muiden räjähteiden poistamiseksi. Tämä sisältää myös valitettavasti rypäleammuksia. Arvoisat jäsenet, odotan kiinnostuksella tätä keskustelua. Merci, Madame Ashton. Et donc je vais donner la Kiitos. Nyt annan puheenvuoron ryhmien nimessä ensinnäkin Kallerille kaksi minuuttia. Kiitos puhemies ja kiitos korkea edustaja näistä avaussanoista. Kannatan täysin sitä, mitä sanoitte. Mielestämme meidän on korostettava sitä, mitä EU näiden aseiden ammusten poistamiseksi on tehnyt. Sodat ja sisällissodat ovat pahimpia mahdollisia tapahtumia etenkin niille henkilöille, joita ne suoraan koskevat, mutta jopa tällaisissa tilanteissa on erityyppisiä aseita ja ammuksia ja pahimpia niistä ovat rypäle ammukset, jotka voivat pitkänkin ajan päästä vielä aiheuttaa tuhoa. Siksi onkin tärkeää, että pystymme ensinnäkin toteamaan, että tämä yleissopimus astuu voimaan ja toisekseen Euroopan parlamentti on vaikuttamassa siihen suuntaan, meidän on vaikutettava siihen suuntaan, että huolehdimme omasta tontistamme, eli vaadimme niitä jäsenmaita, jotka tätä yleissopimusta eivät vielä ole allekirjoittaneet tai ratifioineet, tekemään, niin mahdollisimman pian, sanokaamme vaikka vuoden loppuun mennessä, olisi erittäin hienoa saada tämä aikaiseksi, vaikkakin jotkun, jotkin parlamentit ovat jo lähteneet kesälomille. EUllahan on nyt oikeushenkilöys ja EUn pitäisikin liittyä tähän sopimukseen omana yksikkönään, omana itsenään ja ehkäpä kahden välisestikin komissio voisi sitten kannustaa tähän suuntaan. Toivon ja uskon, että komissio ja jäsenvaltiot tätä kautta pystyvät näyttämään esimerkkiä muille maille ja pystyvät auttamaan niitäkin tuhoamaan omia ammusvarastojaan. Ja toisaalta niissä maissa, joissa näitä rypäleammuksia on, on maaperässä, ne pystytään raivaamaan. Kiitos. Ja sitten edustaja Gomez, kaksi minuuttia. President. Kiitos puhemies. Korkea edustaja. Rypäleaamukset tuhoavat ihmiselämiä, ihmishenkiä ja ympäristöä epämoraalisella tavalla ja ne kohdistuvat etenkin siviileihin. Sanotaan, että nämä ammukset tuovat turvallisuutta niille valtioille, jotka niitä käyttävät, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Niillä loukataan ihmisoikeuksia ja maailman rauhaa. Köyhät maat ja kehittyvät maat, kehitysmaat ovat näiden aamusten ensisijaisia uhreja. Yleissopimus velvoittaa valtiot vähitellen vastuullisella tavalla tuhoamaan aamuksensa ja tukemaan ja suojelemaan uhreja. Ensimmäinen elokuuta sopimus astuu voimaan ja vasta 11 EUn jäsenvaltiota on toistaiseksi ratifioinut sen. Kaikkien on ehdottomasti mahdollisimman pian ratifioitava se, jotta näiden ammusten leviäminen ja käyttö kansainvälisesti voidaan estää ja että ne voidaan tuhota. Osa EU-jäsenvaltiosta on allekirjoittanut sopimuksen, mutta ei vielä ratifioinut. Portugali, eli oma maani, on yksi niistä, joka on vitkutellut asiassa. 2008 vuonna se allekirjoitti sopimuksen, mutta kaksi vuotta myöhemminkään asia ei vielä ole viety parlamenttiin ratifioitavaksi. Portugali kuitenkin muiden portugalinkielisten maiden kanssa tuolloin aikoinaan kannatti kovasti tämän sopimuksen syntymistä. Ja esimerkiksi Guinea-Bissaussa Portugalinkielisessä maassa tämä sopimus ratifioidaan ja astuu voimaan ennen kuin Portugalissa. Ei tällaista voida hyväksyä ja siksi toivomme, että ulkopolitiikan korkea edustaja Ashton kiirehtii tämän prosessin eteenviemistä EU:ssa, jotta Lissabonin sopimusta voidaan hyödyntää, sen tuomia mahdollisuuksia tässä mielessä voidaan hyödyntää. Ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä edes allekirjoittaneet sopimusta, ne on, niiden huomio on kiinnitettävä tämän asian tärkeyteen ja Euroopan parlamentin on tehtävä osansa tässä taivuttelutyössä. Kiitos ja sitten edustaja Lin, kolme minuuttia. Kiitos. Rypäleammukset ovat tappaneet ja haavoittaneet tuhansia sivilejä 45 vuoden aikana ja valitettavasti tämä jatkuu yhä. Ei saa unohtaa, että kolmasosa rypäleammusten uhreista on lapsia. Soitellaan vietnamilaista tyttöä, joka auttoi puutarhassa isäänsä. Hän oli pommin uhri ja menetti molemmat jalkansa. Tragediaa tässä on se, että häntä pidettiin onneisena neljäkymmenestä kymmenestä rypälepommi tapaturmasta johtaa kuolemaan. Nyt vuosien jälkeen meillä on yleissopimus, joka voi tuoda muutoksen aikaiseksi. On hyvin tärkeää aivan ensiksi, että kaikki EU-jäsenvaltiot allekirjoittavat ratifioivat yleissopimuksen kiireesti. Kuten Rova Komis sanoi, valitettavasti, niin kuin tässä päätöslausussa sanotaan, ainoastaan 11 jäsenvaltiota on ratifioinut yleissopimuksen tähän asti kun nyt sopimus on astumassa voimaan ensimmäinen elokuuta, haluaisin nähdä, että parlamentti ja komissio yhdessä pyrkisivät ponnistelemaan, jotta kaikki jäsenvaltiot allekirjoittaisivat sen ja ratifioisivat sen. Ne maat, jotka ovat allekirjoittaneet, niin pitäisi tehdä nopeasti työtä ja saada aikaiseksi kansasta lainsäädäntöä ja panna eh, lainsäädäntö täytäntöön tuhota nämä asensa, niin kuin Espanjassa on jo tehty. 2002 olin YK yleissopimuksen mietinnön laatin, joka koski vammaisten henkilöiden oikeuksia. Se hyväksyttiin vuonna 2006. EU allekirjoittaa tämän tärkeän sopimuksen kohta. Nyt olisi täysin ristiriitaista, jos emme sitten ryhtyisi toimiin rypälypommin osalta. Jos ajatellaan tulevaisuutta, on tärkeää, että komissio ja neuvosto ottaisivat mukaan rypälemusten kiellon. Se pitäisi ottaa vakio lausikkeeksi kolmansien maiden suuntaan ja sitten hyvä tietää, minkälaisia suunnitelmia korkealla on tähän liittyen. Yleissopimuksessa on uusi humanitaarinen standardi Artiklassa 5, joka koskee uhrien auttamista, pyydetään suuntaviivaa ja hyviä käytänteitä liittyen ihmisten kuntouttamiseen, hoitoon ja psykologiseen tukeen. Ja tärkeää, niin kuin korkeudustaja sanoi, on myös se, että pitää raivata ne miljoonat räjähtämättömät rypälepommit, jotka ovat jääneet jäljelle eri konfliktien jälkeen. Artikassa 6 pyydetään, että kukin maa antaisi tukea raivaamiselle ja pitää antaa myös tietoa niistä eri tavoista ja tekniikoista, joita voidaan käyttää raivaamistyöhön. Meidän on tehtävä kaikki, jotta voimme pelastaa niiden tuhansien henki, jotka eivät ole vielä kuolleet tai haavoittuneet, ja meidän autetaan niitä, jotka ovat jo kärsineet. Me tiedämme, kuinka kauheita vaikutuksia tällä on ja tiedämme, että nekin maat, jotka eivät ole allekirjoittaneet yleissopimusta, niiden ei pitäisi koskaan enää käyttää näitä. Pyydän teiltä tukea. Kiitos edustaja Lin ja sitten edustaja Lunacek, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Rova Hästen, hyvät naiset ja herrat. Minä nyt ensimmäistä muutama vuosi sitten oli enemmänkin tekemissä näiden asioiden kanssa. Oli eräs, Itävallan parla- äh, eräs ryhmä lähestyi Itävallan parlamentti, jossa oli silloin jäsenenä, yritettiin järjestää tilaisuus asiasta, jotta oltaisiin voita, saada tälle ennaltaehkäisy liikkeelle. Siellä oli asianomaisia mukana, jotka olivat joko vedettäneet jalkansa röpäleammuksen takia tai muuten olivat kärsineet terveydellisesti. Ja siinä näytettiin, mitä tapahtuu, kun tällainen, pam, pam, kun tällainen pommi räjähtää. Siinä on pieniä, värikkäitä osia, jotka leviävät sorrypälle ammus, jotka sitten jäävät vuosito, vuosiksi paikalle. Ja sitten lapset, jotka myöhemmin leikkivät tuolla alueella, kuvitelkaa vaan, siinä on jotain kirjavaa, ottaa sen käsiinsä ja se räjähtää ja lapsi menettää kätensä tai jalkansa. Ja tämä oli niin, vai, oli niin vaikuttava, että minä rupesin toimimaan Itävallassa tämän asian puolesta. Minun maa pani ensin hanttiin, mutta se on kuitenkin ensimmäinen allekirjoittaja ja ratifioija. Hyvä niin mutta edelleen niin moni valtio on ollut jättänyt tämän tekemättä. Ja olen hyvin iloinen siitä, että me olemme onnistuneet tässä nyt saamaan tämän päätösosman aikaan, jolloin suuri osa, viisi poliittista ryhmää on lähtenyt liikkeelle ja kannattamaan tätä erityisesti myös, ja tämä koskee herra Gaaleriakin, koska tiedän, että, että, että heidän ryhmänne on pelkäsi eräissä kohdissa, jotakin kohti onneksi tekin suostuitte tähän Eh, main, te onneksi jotenkin suostuitte mainitsemaan ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet tai ratifioineet, jotka eivät ole olleet valmiita eh, tuhoamaan näitä varastoja ja tekemään selväksi, että ne eivät koskaan käyttäisi näitä aseita. Rova Kashtan, kaksi konkreettista kysymystä teille. Vaatimus, että EU liittyy tähän yleissopimukseen omana oikeushenkilönään ja että neuvottelussa kolmansien maiden kanssa äh, rypäliammusten kielto on yksi osa muka, joka olisi oma lausekkeensa, äh, joka on tavallaan niin kuin äh, osa sopimustekniikkaa. Kiitos vastausta. Kiitos edustaja Lunacek. Ja sitten puheenvuoron saa edustaja Löysin kaksi minuuttia. Ja vielen dank. Ich möchte mich auch... Kiitoksia. Kiitän aiempia puhujia puheenvuoroista ja haluan tukea heidän sanojaan. Kuten on todettu, rypäleammukset ovat brutaaleimpia aseita, mitä on olemassa. Ja aivan äskettäin niitä on käytetty EU:ssa ja Yhdysvalloissa, entisessä Jugoslaviassa, Iranissa, Irakissa, Afganistanissa, Jemenissä näitä on käytetty. Ja on aivan kammottavaa, millaisia jälkiä nämä rypälepommit tai ammukset jättävät. Lähes kaikki uhrit ovat siviiliuhreja ja heistä neljännes on lapsia. Näiden Ammusten käytön jatkaminen on tuomittava. Esimerkiksi Deutsche Bankilla on sijoituksia näitä ammuksia tuottavissa yhtiöissä ja esimerkiksi L3 Communication ja Lockheed Martins ovat tällaisia yrityksiä, jotka ovat näiden aamusta johtavia valmistajia, joita Deutsche Bank tukee. Minusta on pöyristyttävää, että tällaisilla keinoilla halutaan tienata rahaa. Näiden ammusten valmistus, varastointi ja siirtäminen on kiellettävä ja myös kaupankäynti niillä. Siksi kaikkien EU-jäsenvaltioiden ja kaikkien muiden valtioiden on ennen tämän vuoden elokuuta allekirjoitettava ja ratifioitava tämä sopimus kokonaisuudessaan ja toivon, kuten herra Gaalerkin, että asian toimen tartutaan välittömästi. Rypäleammusten valmistaminen ja kaikenlainen käsittely, sitä, sille on asetettava moratorio siihen asti, että tämä sopimus saadaan voimaan. GUE NGL-ryhmän nimissä toivotan kaiken yhteistyön tervetulleeksi tämän yleissopimuksen voimaan saattamiseksi ja vahvistamiseksi. Ja yhteinen päätöslauselma voi auttaa meitä taistelussa tätä ammusta vastaan. Kiitos. Ja edustaja Smith ei ole paikalla, eli menemme suoraan puhelistan ulkopuoliseen osioon. Edustaja Papa Nikola, yksi minuutti. Tässä ei ole nyt kova kiire, koska meitä on harva paikalla. Kiitos puhemies. Kuten kollegat sanovat, 11 jäsenvaltiota 27 on toistaiseksi allekirjoittanut tämän hyvin tärkeän yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on lopettaa rypäleammusten käyttö, tuotanto, varastointi ja siirto. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että pitää saada kaikki maat allekirjoittamaan tämä yleissopimus. Voidaan tietysti kysyä, miksi eivät muut maat ole sitä allekirjoittanut, vaikka se astuu voimaan ensimmäinen elokuuta. Tärkeimmät syyt ovat maan puolustuksellisia ja joskus tämä on perusteltua silloin, kun EUn naapurimaat ovat vihamielisiä. Eli lopuksi haluaisin sanoa, että jos haluamme, että kaikki jäsenvaltiot tulevat mukaan yleissopimukseen, jos haluamme mahdollisimman hyviä tuloksia, tästä politiikasta, niin on painostettava Euroopan unionin naapurimaita, joilla on vihamielisiä aikeita. Niidenkin pitäisi ryhtyä näihin samoin toimiin, erityisesti jos kyseessä ovat sellaiset naapurit, jotka ovat tulla mukaan unioniin. Ja sitten edustaja Sik. Merci, madame la présidente. Euh, dear uh, Baroness Ashton, Puhemies Bronis Ashton. civilistov, pretože sa používa aj na rozlahlých územiach. Rypäleammus uhkaa eniten siviiliväestöä, koska sitä käytetään alueilla, jos, joka on, ei ole juurikaan näkyvissä tai nähtävissä. Niin kuin sanotte, että 78 prosenttia uhreista on uhreja, jotka eivät ole millään tavalla mukana sotakonfliktia. 27 prosenttia on lapsia. Lisäksi yli 30 prosenttia rypäleammuksista eivät jää räjähtämättä, vaan jää maahan jopa pitkäksi aikaan, joka konfliktin päättyttyäkin. Meillä on hyvin surullisia tilastoja. Monet EU-jäsenvaltiot eivät ole allekirjoittaneet tätä yleissopimusta rypäleammuksista, koska niillä on omat taloudelliset, surullista kyllä, taloudelliset etunsa, jotka liittyvät tämän näiden ammusten tuotantoon. En ole samaa mieltä tästä konseptista. Minä uskon, että humanitaarinen intressi ja siviilien suojeleminen, niiden täytyy olla etusijalle. Ja siksi minusta EUn rooli onkin vaatia kaikilta jäsenvaltioilta, että ne alle, allekirjoittivat ratifioivat tämän yleissopimuksen. Keli. Kiitos ja sitten edustaja Keli. Kiitoksia. Tänä iltana olemme keskustelleet modernin elämän pimeästä puolesta, jos nyt niin voi sanoa. On puhuttu HIVstä ja AIDSista ja niiden viemistä elämistä – ja nyt on samantyyppinen tilanne näiden rypäleammusten kanssa. Lissabonin sopimus todella toi uusia välineitä tällaisessa työssä ja korkea edustaja Ashton pyrkii ainakin löytämään ratkaisuja näihin kammottaviin ongelmiin. Kuten täällä on jo todettu, niin vain 11.27. jäsenvaltiosta on allekirjoittanut tämän allekirjoit- yleissopimuksen ja se ei riitä. EUn on kysyttävä lopuilta, että miksi ei ole allekirjoitettu ja sitten patistettava allekirjoittamaan. Vain sitten pääsemme eteenpäin. Ja kuten tänään on todettu, niin yhdellä äänellä puhuva EU on sellainen, jota voidaan kuunnella maailmassa. Ja meidän on ensin hoidettava oma tonttimme kuntoon. Uudella Lissabonin sopimuksella on saatu aikaan uusia välineitä mutta meidän täytyy myös käyttää niitä ja näyttää hyvää esimerkkiä muulle maailmalle. Hoidetaan ensin omat asiamme ja keskitytään sitten vasta muuhun maailmaan. Kiitoksia. Madame Ashton. Kiitos edustaja Kelly. Ja sitten Rova Ashton, miten saatte 16 maata ratifioimaan ennen ensimmäinen elokuuta? Olkaa hyvä. Uh, Madam President, uh, honorable members. Puhemies, arvoisat jäsenet, tämä on ollut hyvin tärkeä keskustelu ja olen kirjannut ylös teidän huomionne ja teidän huolenaiheen. Aluksi sanoisin, että Euroopan unioni on edelleenkin sitoutunut näiden rypäleammusten täydelliseen kieltämiseen sekä yleissopimuksen puitteissa että myös tavanomaisia asioita koskevien yleissopimuksen puitteissa. Totta kai me pyrimme saamaan kansainvälistä yhteistyötä ja apua aikaan virtaviivaistamaan toimintaamme rypäläammuksia vastaan kehitys- ja yhteistyöpolitiikassamme. Ja ottaisin esille ehkä pari-kolme avainasiaa, jotka on tullut, ovat tulleet esille keskusteluun. Ensinnäkin tämä liittyminen, EUn liittyminen yleissopimuksen, yleissopimuksen Lissabonin sopimuksen jälkeen ja riippuu tietenkin jäsenvaltioista, koska se kuuluu niiden piikkiin ja jäsenet, jäsen on aivan oikeassa tie, äh, sanoissa, että meidän täytyy harkita tätä huolellisesti. Ja sanoisin kuitenkin, että ymmärtääkseni useiden jäsenvaltioiden kanta on se, että meillä on 11 jäsenvaltio, jotka ovat ratifioineet ja niin me allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen, mutta meillä on edelleenkin kahdeksan jäsenvaltiota, jotka ovat allekirjoittaneet, mutta eivät ole ratifioineet. Siis tämä on 19 jäsenvaltiota äh, ja näin ollen kahdeksan jäsenvaltiota eivät ole tehneet kumpaakaan tässä vaiheessa. Ja täällä ja edustajat ovat tehneet kantansa selväksi, että haluaisitte tietenkin saada mahdollisimman monet jäsenvaltiot mukaan tähän yleissopimukseen. Haluan myös lyhyesti puuttua siihen asiaan, jonka Rova Lin esitti, joka koskee apua tuo kolmansille maille. Sanoin jo aikaisemmin, että miten tärkeää on se, että me tuemme kolmansia maita – osana tätä äh, politiikkaamme suoraviivaistamista, että annamme mahdollisuuden saada politiikan sektoreita yhteen. Me haluamme jatkaa aktiivista työtämme ulkosuudetoiminnassamme, että me osaltamme pyrimme poistamaan näitä räjähtäviä aineita, äh, henkilömiinoja ja kiellettyjä ammuksia erityisesti niistä syistä, joista, joista äsken kerrottiin, kun, että mitä tapahtuu, kun tällainen kirjava pommin osa tulee näkyviin, niin on monia tapauksia, joissa erityisesti lapset ovat, ovat äh, todellakin joutuneet äh, venettäneet raajojaan tai muuten vammautuneet pahasti. Ja meillä on myös maantieteellisiä välineitä, joissa voidaan vastata äh, kumppanimaidemme tarpeisiin. Ja totta kai me käytämme myös humanitaarisen avun välineitä, kuten esimerkiksi Libanonissa ja Sri Lankassa tai myös pyrimme varmistamaan, että, että me saa, pystymme puuttumaan kriisitilanteessa asiaan. Ja 330 miljoonaa euroa on jyvitetty tällaiseen toimintaan, joka liittyy myös rypeläämuksiin. Mainitsin Afganistanin, siinä on 22 miljoonaa, Libanonin 7 miljoonaa euroa, on, projekteja Bosnia-Herzegovinassa ja Kambodžassa, Kambodžassa ja muuallakin. Haluaisin myös todeta, että vaikkakin sanoin nämä esitelmän luvut, on no vaikka kvantifioida tämän ohjelman laajuutta ja syy on siihen se, että toimintamme paikan päällä, siitä ei eroteta, eroteta että mikä on, onko kysymys sitten viinan poistosta tai jostakin muusta. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että me pyrimme varmistamaan, että apu ja tuki tämän yleissopimuksen pohjalta, että sen täytyy toteuttaa, että meillä on koordinaatiotapauksia, koordinaatiotapaamisia asiantuntijoiden kesken ja, ja tämä ja tämä on tavallaan nyt ensimmäinen tapaus, jossa, jossa säännöllisesti keskustellaan asiasta. Meidän täytyy ö, saada mahdollisimman laaja osallistuminen ö, syyskuussa Geneveen, jotta saataisiin, saataisiin me kunnollinen tulos aikaan, kun on ensimmäinen kolmen osapuolen tapaaminen. Vielä kerran, arvoisat jäsenet, on myöhä. Tämä on ollut hyvin hyödyllinen ja tärkeä keskustelu. Olen no niin, ki- hyvin kiitollinen näistä puheenvuoroista. Merci, Madame Ashton, et votre... Kiitos, Rova Ashton. Tämä teidän lausumanne lopetti tämänpäiväisen keskustelun. Huomenna äänestämme tästä asiasta. Hyvää loppuiltaa kaikille. No, no, no.